ehdotus ulkoisen valiokunnalta, joka koskee humanitaarisen tilanteen huononemista Sri Lankassa. Komission jäsen Jyri saapuu paikalle, odotamme tähän istuutuu ja sitten aloitamme keskustelun. Annamme puheenvuoron ulkoisen valiokunnan edustajalle, joka käyttää puheenvuoron 4 siis minuuttia, Rova Isler Began. Olkaa hyvä. Euh, Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan ensiksikin haluaisin kiittää ulkoasioiden valiokunnan puheenjohtajaa, koska hän suostui noudattamaan 91 artiklan mukaista menettelyä niin, että voitiin ottaa kiireellisenä asiana tämä päätöslauselma esityslistalla. Nimittäin viimeisessä Strasbourgin täysistunnossa meillä oli jo päätöslauselma Sri Lankan tilanteesta. Kiitän myöskin Euroopan parlamenttia siitä, että se hyväksyi tämän keskustelun ottamisen illan esityslistalle ja kiitän myöskin teitä arvoisa komission jäsen, että tulitte paikalle. Tämä on hyvin hankala asia, sen me tiedämme, mutta meidän pitää kuitenkin lähettää voimakas poliittinen viesti tamilit edustajille ja Sri Lankan hallitukselle. Me halusimme tämän päätöslauselman esittää, koska päivä päivältä tilanne heikkenee ja me olemme saaneet suoria todistajanlausuntoja ihmisiltä, jotka asuvat Euroopassa he ovat kertoneet, Lankalaiset ovat kertoneet, mitä siellä tapahtuu, ja monet ihmiset ovat joutuneet ikään kuin loukkoon alueilla, joissa tamilitiikerit taistelevat. Ja nämä ovat aivan kauheita asioita, joista paikallinen väestö kärsii. Me emme tiedä, kuinka monta henkilöä tämä keskettää, mutta me koskettaa, mutta arvioimme, että noin 150 000-200 000 henkilöä. Me vaadimme, että siviiliväestö voidaan evakuoida meriteitse kansalaisjärjestöjen avulla. Ja minä kuitenkin kysyn, että mihin nämä henkilöt sitten evakuoidaan, mihin he voisivat mennä. Olisiko tarkoitus viedä heidät jollekin pakolaisleirille, jossa on sriilankalaisia, mutta joka on siirretty Eurooppaan. Ratkaisu ei ole se, että ihmiset laitetaan elämään pakolaisleireille. Me vaadimme välitöntä tulitaukkoa ja tästä nyt käytiin keskustelua EPPn kanssa, että onko kyse väliaikaisesta vai välittömästä tulitauosta ja me haluamme, että välitön tulitaukko asetetaan, jotta siviiliväestö pääsee pois. Me olemme saaneet todistajanlausuntoja siitä, että ihmisiä tapetaan päivittäin. Sri Lankan hallituksen on myös tehtävä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kautta ja sellaisten maiden kanssa, jotka haluavat auttaa konfliktin ratkaisussa. Me pyydämme myöskin Euroopan unionin, tai vaadimme, että Euroopan unioni voi viedä avun ja lääkkeet paikan päälle. Kyse on vihreiden ryhmän aloitteesta. Me maanantaina tämän ulkoasian valiokunnalle esitimme kiireellisenä päätöslauselmana. Ja ryhmäni puolesta toivon, että tämä asia otetaan vakavasti useiden kollegoiden keskuudessa. Useilla ihmisillä on erilaisia etuja kyseisessä maassa ja jo jonkin aikaa monet parlamentin jäsenet ovat pyytäneet, että saisivat puhua Sri Lankan tilanteesta, mutta useista syistä ei ole voitu kuitenkaan käydä keskustelua eh, tamilitiikereistä ja tilanteesta sellaisena kuin tilanne on ollut vuodesta 80-luvulta lähtien. Arvoisa komission jäsen, muitakin kysymyksiä voidaan esittää. Euroopan unioni näyttäytyy mahdollisuutena konfliktin ratkaisussa ja ehkäpä nyt onkin aika pohtia sitä, voitaisiinko perustaa Euroopan unionin jonkinlainen konfliktinratkaisuyksikkö Kaukasuksen alueelle ja kaikkialla maailmassa. Euroopan unioni otetaan vakavasti ja sen ehdotukset otetaan vakavasti, joten nyt konfliktin ratkaisu konfliktin ratkaisussa on oltava todellakin ensisijaisia toimijoita ja EUn on oltava vahvasti läsnä, on lähetettävä poliittinen vahva viesti ja näin voidaan edistää myös poliittista EUta ja sen ulottuvuutta. Kiitoksia. Tervetuloa, Rofelrino Waldner. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet, arvoisa rouva Isla Belga. Me olemme itse asiassa to, Tokion rauhanprosessin kanssa puheenjohtajista. Minä henkilökohtaisesti ja komissio yleensäkin olemme seuranneet Sri Lankan tapahtumia – läheisesti ja nyt täytyy sanoa, että olemme todella huolissamme tilanteesta, e, erityisesti sen karkeista humanitaarista seurauksista, niin kuin 23. helmikuuta annetussa julkilausumassamme todettiin. Ja 3. helmikuuta myöskin kaikkien puheenjohtajien yhteisessä päätöslauselmassa nämä toimet tuomittiin. Ja tässä onkin erityisen, huolenaihe, erityisen huolenaiheena taistelujen johdosta mottiin tuhansien siviilien kohtalo. Me emme enää koht, ole kohtaamassa mitään normaalia kriisiä, vaan kyseessä on jo humanitaarinen katastrofi, mistä olemme saaneet tietoa monilta, monista riippumattomista lähteistä YK ja YK pakolaisjärjestö mukaan lukien. Äh, tarkoituksena olisi avata kaksi evakuointireittiä äh, <clears throat> pohjois- ja eteläreunalla taistelualueita on myönteinen askel toki, mutta haluamme tietää, miten se täytännössä sitten toimisi. Olemme vedonneet kaikkiin äh, vapaustiikereihin, tamilitiikereihin ja Sri Lankan viranomaisiin, jotta siviiliväestöä suojeltaisiin kuten ja kansainvälinen humanitaarinen lainsäädäntö edellyttää. Ja jotta ihmiset voisivat sieltä turvallisesti ja vapaaehtoisesti poistua turvallisemmille maisemille. Tamilit ovat siellä vasta, vastuussa siviiliuhreen eh, huomattavasta lisääntymisestä. Ja nyt, tarvi, nyt on pakko nopeasti toimien yrittää pelastaa ihmishenkiä Sri Lankassa. <clears throat> Kuten YK on alipääsihteeri John Holmeskin on mainnut viitatessaan loukkaantuneiden suureen määrään. Samoin punainen, kansainvälinen punainen risti on siihen viitannut. Tämän kriisin lopputuloksella on pysyvät seuraukset rauhalle, sovinnolle ja Sri Lankan tulevan, tulevan, tulevalle yhtenäisyydelle. Ja, ja tämä onkin alipääsihteeri John Holmesin viestin ydin Sri Lankan hallituksella, jotta väkivaltaisuudet loppuisivat siksi, että siviiliväestö pääsisi hakeutumaan turvaan. Samoin yhteispuheenjohtajat ovat eh, vedonneet eh, osapuoliin eh, aseiden laskemiseksi, mutta valitettavasti tähän huutoon ei ole vastattu. Päinvastoin sitä ei ole edes näköjään kuultu. Kaikillahan on, kaikilla valtioilla on velvollisuus suojella omia, omia, omia kansalaisiaan ja taata aselevon keinoin heidän pelastautumisensa, niin kuin viimekin kertaisessa päätöslauselmassa todettiin, todettiin erityisesti, miten tärkeää on äh, sairaiden ja vanhusten ja lasten ja naisten äh, poispääsy äh, alueelta, taistelualueelta. Tämä sama Intiakin viime viikolla painotti. Meidän täytyy jatkuvasti kantaa huolta Sri, Sri Lankan ihmisoikeustilanteesta, koska on kuullut, kuullut tietoja ihmisten summittaista surmaamisesta tai pidättämisestä, niin on todellakin olen, olennaista, että hallitus sitten ottaa tarkistaa, tarkastettavakseen nämä näkivimmät ja räikeimmät tapaukset, joista vastuuta ei voi olla mahdollista paeta. Omasta puolestani voin todeta, että mit, mitään minkälaista sotilaspoliittista ratkaisua tai sotilaallista ratkaisua Sri, Lankin etnin, Lankan kiistaan ei ole olemassakaan, vaan Äh, <clears throat> me kaipaamme poliittista ratkaisua. Pysyvä rauha ja sovinto saadaan vain yhteisymmärryksellä aikaiseksi joka tietysti ensin lähtee liikkeelle aselevosta ja äh, sen jälkeen äh, tarjoaa tilaisuuden kaikille yhteisöille elää rauha, rauhanomaista rinnakkain eloa. Yhteispuheenjohtajuuden edustajana voin todeta, että me haluamme ajaa edes uudestaan jo kerran pöydällä ollutta sovintoratkaisua. Kiitos puhemies. Thank you, Kiitos. Sitten jatkamme keskustelua poliittisen, poliittisten ryhmien edustajina. Annan puheenvuoron ensiksi EPPn edustajalle Tannok kaksi minuuttia. Kiitos puhemies Sri Lankan brutaali sisäinen konflikti on päättymässä. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että tamilitiikerit lopettaisivat terroritekonsa. Meidän ei pitäisi tässä vaiheessa tukea mm, tulitaukoa, joka on jatkoa. Tämä mahdollistaa sen, että tamilitiikerit voivat ryhmittäytyä uudelleen, eikä tässä ole muuta mahdollista seurasta kuin, että tulisi lisää eh, vahinkoja ja kuolleita. Tämä olisi todellinen vaara, sillä tämän viikkoinen isku osoitti sen, että tämä tiikerit on aivan oikein mainittu EU:ssa ja Yhdysvalloissa terrorijärjestöksi. Meidän pitää antaa Rosepaksille tukemme, kun pyritään löytämään ratkaisu tähän ongelmaan, joka on saanut ihmisille paljon kärsimystä aikaiseksi ja hidastanut talouden kehitystä. Kuitenkin tuhannet ihmiset ovat tuolla ranta kaistaleella motissa heidät on sieltä päästettävä pois, jotta armeija voi jatkaa toimintaansa. Tiikerit käyttävät, käyttävät siviliä hyväksi ihmiskilpinä. He eivät ole kuunnelleet kansainvälisen yhteisön pyyntöä antautua ja saada aikaiseksi humanitaarinen käytävä, mutta on kuitenkin tärkeää, että nämä sivilit voidaan saada pois konfliktialueelta, että verilöinti voidaan välttää. Sri Lankalla on oma vastuunsa, siellä halutaan välttää siviiliuhreja, mutta armeija ei tietysti halua odottaa, he pelkävät, että tamilit tiikerit sekoittavat sivileihin ja pakenevat laivoilla ja siksi meidän mielestämme on tärkeä saada aikaiseksi humartainen käytävä ja väliaikainen tulitauko. Mutta tämän lisäksi on varmistettava se, että tamletigret voitetaan niin, että multietninen Sri Lanka saadaan aikaiseksi, niin että annetaan paljon autonomiaa tamilialueille alueille ja annetaan saman verran eh, varoja käyttöön eri osapuolille yhdessä ainoassa Sri Lankan valtiossa. Kiitos. Evans sosiaalidemokraattien nimissä viisi minuuttia. Thank you very much, President. I... Äh, kiitos puhemies tämä keskustelu on erittäin tervetullut komissaari läsnä ollessa, jolle kaunis kiitos äh, hänen vahvoista, vahvasta kannanotostaan erittäin tärkeä asia. Sääli tietysti, että sitä puidaan keskiöön tuntumassa, mutta että tämä harvalukuinen yleisön määrä ei kuitenkaan heijastele sitä, etteikö me mukaan olisi kiinnostunut asioita. Me olemme yhtä lailla komission kanssa syvästi huolissamme tästä, keskustelua, tästä tilanteesta, mitä tämänkin illan keskustelu kuvastaa. Kuten edustaja Vegen aluksi totesi, meidän on lähetettävä vahva signaali eh, tästä heikkenevästä tilanteesta, päivittäin huononevasta tilanteesta. Minä kannatan alkuperäistä päätöslauselmaa Äh, yhdellä poikkeuksella, äh, temporary, ti, väliaikainen, tilapäinen. Minusta ei tähän kuulu, pahoittelen äh, tätä tännökin kieltä, että väittää, että pitkä, pitkäaikainen tulitauko olisi tuhoisa. Emmehän me todellakaan mistään väliaikaista tilapäistä aselevosta ole kiinnostuneita, kuten muutkin muidenkin selkauksen osalta. Tässä parlamentissa on aina peräänkuulutettu pysyvää tulitaukoa, pysyvää tulitaukoa, joka tasoittaisi tietä diploma diplomaattiselle jälleenrakennukselle niin, että vuoropuhelu voisi käynnistyä ja totta niin, että me saisimme tämän rauhanomaisen monietnisen yhteiskunnan aikaiseksi, jota tänäkin peräänkuulutte, josta olen samaa mieltä ensimmäinen muutosesitys ja kaikki muutkin järkevät ihmiset, jotka kantavat huolta siviilien kohtaloista, ovat valmiita hyväksyä. Mutta tietysti tietenkin aselepohan tarkoittaa implisiittisesti sitä, että sotatoimet voidaan sitten hetken päästä käynnistää uudestaan. Eihän kukaan sitä halua. Me tässä seuraa johtaisi vain kasvaviin humanitaarisiin katastrofeihin ja tragedioihin, ja sitä tuskin kukaan tässäkään parlamentissa haluaa. Muutosetys kaksi on sellainen, jota niin ikään tuen, koska sinne tuomitaan kaikki eh, väkivallan teot siitä riippumatta, kuka niihin syyllistyy tai kummalla puolella eh, selkkauksen rajoja ollaan. Me emme voi hyväksyä sitä mukaan lukien tietysti nämä eh, pahimpana nämä itsemurhaiskut, joihin on viitattu sitten muutosesitystä 3, 4 ja 5 haluaisin lukea, sikäli kun sallitte, pienen äh, viestin seuranansa. Eh, Jaffasta. Hän, Jaffnasta hän totesi 10. päivän maaliskuuta, haluan kiinnittää huomiota, että Sri Lankan armeijan rypälepommit, joita tiistaina 10. maaliskuuta yöllä ammuttiin, on vaatinut runsaasti siviiliuhreilla. Sri Lankan joukot hyökkäsivät demilitarisoidulla vyöhykkeellä käyttäen kaikkia mahdollisia aseita ja 130 henkilöä sai serpelepommi tulituksessa surmansa. Tuskin kukaan äh, äh, väittää, että tämä on sen monimutkaisempaa. Kyllähän me toki kaikki haluamme moisen väkivallan lopettaa. Hän viittaa myöskin kollegansa herra Kanakatarakmin, joka elelee keskellä tätä niin sanottua turvavyöhykettä. Ja hän on todennut, että tammikuun alusta lähtien on 2544 äh, siviiliä saanut surmansa näissä pommituksissa ja yli 5500 siviiliä on vakavasti haavoittunut ja loukkaantunut Sri Lankan armeija ilma, ilmahyökkäyksin ja maa voimien pommitusten voimin on jatkuvasti surmannut 30 ihmistä päivässä. Tuskin nämä tiedot ovat tuulesta temmattuja. Äh, kaikki kansalaisjärjestöt ja muut äh, riippumattomat lähteet, jotka ovat lähellä taisteluja päässeet, vahvistavat nämä tiedot. Muutosistossa kuusi kuuden yhteydessä viittaisin herra John Holmesin kertomukseen, jonka olen saanut hänen edustajaltaan täällä tuolla Brysselissä, missä hän toteaa, että, että joissakin siirtovyöhykkeiden paljous on erittäin uhkava, niin kuin minunkin muutosesityksessäni olen maininnut. Minulla on kuvia näiltä, näiltä leireiltä, ja tulkaapa katsomaan, minkä näköisissä oloissa siellä ihmiset elelevät. Tämä eivät ole tekaistuja kuvia, vaan aitoja otoksia. Komissaari varmasti tietää, äh, äh, mikä siellä on todellinen tilanne. Sitten muuta sitten 7-8 vahvistavat tätä alkuperäistä äh, sotavyöhyke kommenttia, missä edellytetään pääsyä paitsi taistelualueelle, mutta myös pakolaisleireille, että apujärjestöt pääsisivät apuaan antamaan, niin kuin kaikki varmaan täällä parlamentissa haluavat. Ja sitten yhdeksännessä muutosesityksessä viestitään suoraan YK pääsihteerille, koska tämä on kansainvälinen humanitaarinen kriisi, niin kuin otsikostakin ilmenee, ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme. Ja nyt kiitänkin vihreitä, Isabel Begania, että koko, tästä, koko tämän asian esille ottamista vetoon kaikkiin ryhmiin ja tuen saamiseksi kaikille muutosesityksille ja No, Kiitos. Seuraavana Isler Began saa uudelleen puheenvuoron nyt vihreiden nimissä. Olkaa hyvä. Euh, merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää Rova Ferrero Waldneria puheenvuorosta ja tietysti siitä, että hän reagoi kansalaisjärjestöjen ja väestön pyyntöön. Väestöhän on siellä motissa. On totta, että me pelkäämme hieman sitä, että joudumme vastaavaan tilanteeseen kuin mitä Burmassa oli 2006 vuonna tsunamin jälkeen, kun junta esti humanitaarisen avun pääsyn paikalle. Meidän täytyykin tehdä kaikkemme, jotta humanitaarinen apu saavuttaa ihmiset, jotka sitä tarvitsevat. Haluaisin myöskin kiittää paikalla olevia kollegoita EPPstä ja sosiaalidemokraateista. Nimittäin todellakin tässä täytyy nyt vedota viisauteen, hyvät kollegat. Se, miksi tämän kiireellisen päätöslauselmaesityksen teimme, johtui siitä, että halusimme, että Euroopan parlamentti esittää kantansa ja, ja omaksuu kannan huomenna. Ja näin ollen emme halua, että missään tapauksessa erilaisten kiistojen takia, mehän ymmärrämme nämä kiistanalaiset aiheet, kuten väliaikainen tuliauko ja muu. Me emme haluaisi, että joku jättää äänestämättä päätöslauselmasta, joten vetoan viisauteenne ja järkevyyteenne. Erityisesti haluaisin sanoa Tänokille, että komission jäsenen sanoja lainatakseni, Mikään sotilaallinen konflikti ei voi koskaan ratkaista mitään ongelmia. Sota ei koskaan ole ratkaisu mihinkään. Meidän täy- jos me pyydämme väliaikaista tulitaukoa, niin mielestämme se ei ole vastuullista, jos ajattelemme väestöä, jota tämä koskettaa. Se tarkoittaisi sitä, että me vain sysäämme väestön tulevaisuuden taisteluihin. Voimmeko me tämän hyväksyä ei. Siviiliväestö täytyy evakuoida ja kuitenkin he omistavat nuo alueet ja heidän täytyy päästä joskus alueelle myöskin takaisin. Näin ollen meidän täytyy erityisesti kiinnittää näihin kysymyksiin huomiota ja minä pyydän, että te vetäisitte pois tarkistukset, jotta me voisimme hyväksyä yhteisen kannan, joka välittäisi koko maailmalle vahvan poliittisen viestin. Kiitos. Näin ryhmän nimissä puhujat ovat käyttäneet puheenvuoronsa ja sitten muut puhujat. Ensin Jofri äh, Van Ornen, kaksi minuuttia. We should be under no illusions about the... Meidän pitää nyt ihan tarkkaan tietää, miten sota vaikuttaa viettomiin siviileihin. Meidän moraalinen tehtävämme on heitä auttaa ja pyrkiä antamaan humanitaarista apua. Siitä syystä parlamentti hyväksyi kiireellisen päätöslausuman alle kolme viikkoa sitten. Vuosikymmenet Sri Lankassa on ollut terroritoimintaa kansainvälisesti tuomitulta tamili, tuomittujen tamilitiikerien toimesta. Tarvitaan demokraattista hallintoa. Ei saa unohtaa, että tiikerit nimenomaan aloittivat itsemurhaiskojen käytön, myös naisten käytön. Siinä on käytetty ihmisiä, ihmiskilpinä myös lapsia ja Sri Lankassa se on tuhansia ihmisiä tappanut. Ja muutama viikko sitten 13 ihmistä sai surmansa itsemurhaiskussa islamilaisen juhlan yhteydessä. Ja nyt tilanne on sellainen, että tämmöinen tiiker pyrkivät saamaan tukea kansainvälisesti. Pieni ryhmä parlamentissa ei ollut tyytyväinen enemmistön äänillä hyväksyttyyn päätöslausumaan ja haluttiin aivan väärin tässä tuomita Sri Lankan hallitus. Emme voi antaa tukeamme tarkistuksille, jotka lähtevät liikkeelle sellaista väityksistä, joilla ei ole selvää perustaa, niin kuin olemme saaneet kuulla sieltä, tai jos vain viitataan yhden kansalaisjärjestön raporttiin emmekä me pysty olemaan eri mieltä hallituksen kanssa, kun hallitus sanoo, että se ei ole tulittanut tällaisilla eh, turva-alueilla. Kuusi päivää sitten YK pääsihteeri pyysi tamilitiikereitä poistamaan taistelijansa siviilialueilta ja tekemään kaikkeensa humanisten ponnistusten edistämiseksi jotta siviiliset kärsivät vähemmän. Euroopan unioni on tuominnut tiikerinen toiminnan, kun se on estänyt, ne ovat estäneet ihmisen poistumisen tuolta alueelta. Parlamentti ei voi sen enempää tehdä kuin pyytää, että tämmöinen tiikerit lopettaisivat aseiden käytön ja päästäisivät siviiliväestön vapaaksi. Tällöin voidaan toimittaa humanitaista apua ihmisten elämä voi parantua ja koko Sri Lanka voi lähteä demokratian tielle niin, että päästään rakentamaan hyvinvointiyhteiskuntaa niin, että terrori, terroristit eivät ole siellä vallassa. Kiitos. Niin, Kiitos ja sitten Joe Lainen, kaksi minuuttia. Rouva komissaari, olen yhtä mieltä siitä, että me tässä kaipaamme poliittista ratkaisua, emmekä sotilaallista ratkaisua. Minä olen siellä käynyt useastikin äh, Kaakkois-Aasian valtuuskunnan äh, jäsenenä ja äh, olen sitä seurannut mitä rauhan kaipuuta, joka 20 väkivallan vuoden jälkeen kansassa asuu. Jos tietysti LTT olisi pitänyt tehdä omat ratkaisunsa, mitä ne ovat tehneet. Kuten mainitsitkin, 21. maaliskuuta vaadittiin terrorin lopettamista ja, ja, ja aseellevon julistamista. Siellä on nyt jo 25 vuoden jatkuva terrori ollut aiheuttamassa kaaosta ja epäjärjestystä. Minä tietysti ajan ja kannatan Tamilien asiaa, mutta en voi hyväksyä LTTn käyttämiä keinoja näiden päämäärien saavuttamiseksi siellä on esimerkiksi 100 000 henkilöä vangittu mehän tässä pienessä, pienellä maakaistaleella. Ja vielä eil, tuorempana eilen eh, silmin, silminnäkijöiden kertomusten mukaan ihmisiä ammuttiin, eh, kun he pyrkivät tältä vyöhykkeeltä ulos tältä niin sanotulta turvavyöhykkeeltä mikä eh, edellyttää yhä voimakkaampia sanakäänteitä taikka muotoilua myöskin sitten LTTn suuntaan. Tietenkin yhtenä päätavoitteena on aselepo, molemmin puolen aselepo täytyy vedota hallitukseen ja kaikkiin päättäjiin, jotta ne sallisivat kansainvälisen humanitaarisen avun selkauksessa, joka jo on vaatinut suunnattoman määrän uhreja – Samoin, kuten todette, että, että, että 13 äh, lisäys äh, Sri Lankan perustuslaissa, eli että tällainen hallinnon hajauttaminen, joka mahdollistaa sitten eri etnisten ryhmien rauhanomaisen on tässä nimenomaan EU voisi tarjota, tarjota tukeaan. Me olemme siihen valmiita. Vamos prosseguir com o agora. Sitten menemme vapaaseen puheenvuoroosioon. Kolme puhujaa. Kukin saa yhden minuutin. Herra Ryvi. Kiitos puhemies, arvo, arvoisa komissaari Valtner, hyvät näistä herrat. Se, mitä rova komissaari äsken sanoi, eli että sotilaallinen ratkaisu ei ole mahdollinen tuossa maassa, se, se on, voisi olla tässä otsikkonakin, eli nimittäin maan jännit jännitteet juontavat monivuotisista ristiriidoista. Niitä on monen otteeseen pyritty erilaisin sovintotarjouksin hallituksen suuntaan ratkaisemaan. Sen tietysti tarkistaa tätä viestintästrategiaakin ja ylipäätänsä miettiä Sri Lankan strategista tilannetta ajatellen sen ulkoista vaikutusta tai ajatellen ulkoista vaikutusta maan suuntaan Äh, sen vuoksi äh, tulisi pitää äh, varansa sen suhteen, että talous, talous, talouden kehitys ei esty, vaan paranee ja että infrastruktuuria voidaan vahvistaa niin, että siellä eri osapuolten välillä on, on, ovat, on, osapuolten alueella on riittävä infrastruktuuri ja tulevaisuuden yhteistyön mahdollistamiseksi. Meijer seuraavana. Wat er nu in Sri Lanka gebeurt... Arvoisa puhemies, se mitä tällä hetkellä Sri Lankassa tapahtuu, voitiin, oli ennakoitavissa jo useiden vuosien ajan. Kyse ei ole pelkästään humanitaarisesta ongelmasta, vaan suuresta poliittisesta epäonnistumisesta. Eräs Norjan hallituksen entinen jäsen on tarjonnut apuaan neuvotellakseen kahden osapuolen välillä. Ja norjalainen neuvottelija on myöskin ministerinä uudessa hallituksessa. Valitettavasti kuitenkaan ei ole voitu turvautua rauhanomaiseen ratkaisuun. Kesällä 2006 Sri Lankan hallitus turvautui sotilaalliseen ratkaisuun ja Sri Lankan hallitus katsoi sen ollen menestys. Kuitenkin tilanne on vain huonontunut väestön näkökulmasta. Näin ollen meidän täytyy aloittaa rauhanneuvottelut uudelleen ilman voittajia ja häviäjiä. Kaller. Kiitos puhemies. Kiitos komissaarille selkeistä sanoista. Nyt täytyy katse suunnata siviiliväestön kohtaloon. Ja siinä auttaa vain se, mitä äh, Nosta äh, äsken mainitsi. Me tarvitsemme välittömän äh, aselevon, välittömän aselevon, niin kuin YK on <clears throat> vaatinut. Sillä voidaan korvata tämä väliaikainen tilapäinen sana päätöslauselmassa. Tässä se, se tilanne, missä nämä ihmiset tällä, tällä alueella ovat, on sietämätön. Siksi he haluavat sieltä pois. Me sen vuoksi meidän myöskin pitää sitten pyrkiä poistamaan kaikki ne esteet, jotka estävät ihmisiä toteuttamasta tätä toiveettaan paeta alueelta. Kaikki toimet on suunnattava väestön hyväksi. Sitten vielä huomautus vielä entisen siirtomavallan edustajalla. Minä, minusta tämä näkemys toivottavasti ole väärässä, että tässä on teillä nyt takana jonkinnäköisiä sisäpoliittisia motiiveja, kun, kun tämmöistä sieltä esitätte että var, ehkä toivon, että, että se kohdista sanoja tietylle valitsijaryhmällenne. Kiitos. Ja sitten komission jäsen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Työllistyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Ei, ei kyseessä ole työllistyspuheenvuoro. Minä vain halusin kollegalle sanoa, että minä haluaisin hänen huomionsa saada ja minä luulen, että näin teinkin hetki sitten. Eli mm, kyllä minulla on tähän oikeus. Okay, Yksi Niin, puhemies, minä halusin vain sanoa, että minullakin on ihan samalla tavalla oikeus saada puhemiehen huomio. Minä haluaisin kiittää herra Mayeria hänen kommenteistaan. Hän mainitsi Norjan edustajan tekemään työn ja minä tapasin hänet kymmenen päivää sitten Oslossa. Olen Karin kanssa samaa mieltä siitä, että me olemme siviilien tilanteesta huolestuneita ja olen yhtä mieltä siitä, että tarkastus yksi on kaikkein tärkein. Siinä pyydetään välitöntä tulitaukoa tämän kaikkien srilankalaisten edun mukaista. Meillä on hyvin paljon Tietoa todisteita, ei ainoastaan yhdeltä taholta, vaan meillä on tietoissa sanotaan, että kyseessä on humanitaarinen katastrofi ja ihmisten elinolot ovat todella alhaisia. Kyseessä on YK, kansallisen punaisen ristin ja Alankomaiden pakolaisjärjestön antama tieto. Eli tänään puhumme siitä, että humanitaarinen tilanne on huonontunut Sri Lankassa ja meidän tehtävämme on tässä auttaa kaikilla mahdollisilla tavoin ja näin pitää tehdä, jos tämä on mahdollista. Kiitos, jos olisin aivan tarkkaan sääntöjä noudattanut, niin minä pystyin ainoastaan otan puheenvuoron viidelle henkilölle. Kolme ihmistä tässä vasta puhui, eli siinä mielessä Evansilla oli oikeus puhua, mutta jos puhuja olisi ollut jo viisi, niin hän ei olisi saanut enää puheenvuoron, mutta koska tämä oli mahdollista, niin minä annan teille puheenvuoron ja nyt sitten komission jäsen. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Vaikka tämä keskustelu käytiin näin lyhyenä ja näin myöhään, tämä oli erinomainen keskustelu. Minä olen ollut yhteispuheenjohtajana tässä ja olen paljonkin huolehtinut Sri Lankan asiasta. Alussa varsinkin meillä oli suuria toiveita, mutta toiveet ovat hälventyneet. Voidaan mainita Genevan, Geneven prosessi, jossa itse halusin olla paikalla, ja vaikutti siltä, että tämä oli Sri Lankan hallitukselle hyvin hankala asia. Valitettavasti tämä prosessi joka tapauksessa kaatui, ja olisikin Kuten edeltäjäni Chris Pattenkin olisi halunnut, neuvottelut olisi pitänyt aloittaa välittömästi. Valitettavasti kuitenkin eh, herra Karapakan ei tähän suostunut. Olen tänään aivan samaa mieltä siitä, mitä esimerkiksi Kaller sanoi. Olen itsekin huolissani siitä, että ihmiset ensin, humanitaariset huolenaiheet ensin. Hyvin usein. Me olemme olleet Sri Lankan suurin humanitaarisen avun antaja, 90 miljoonaa euroa vuonna 2008-2009 humanitaarista apua. Punaisen ristin ja YK kumppanit ja jotkut hallitusten väliset järjestöt ovat haastaneet nämä summat. Nämä järjestöt ovat halunneet auttaa alueen väestöä mutta on ollut suuria ongelmia päästä konfliktialueelle. Joulukuusta 2008 asti Punainen Risti on ollut ainut järjestö, joka on saanut toimia tamilitiikereiden hallussa olevalla alueella. Joitakin elintarvikelähetyksiä on voitu saada paikalle, mutta se on täyttänyt vain 50 prosenttia todellisesta tarpeesta. 7 miljoonaa tarvittaisiin lisää vuosille 2008-2009. Kolombon ja Sri Lankan tasolla on voitava toimia niin, että väestö saa humanitaarista apua humanitaarisilta järjestöiltä. Näin ollen voin vain todeta muiden yhteispuheenjohtajien, erityisesti Norjan kanssa, olemme hyödyntäneet kaikki mahdollisuudet jotta voisimme soveltaa vuoden 2002 tulitaukosopimusta ja jotta konflikti voitaisiin ratkaista rauhanomaisin keinon. Kuitenkaan mitään ei ole tapahtunut. Luonnollisesti neuvotteluja on käyty, mutta valitettavasti ne on jätetty huomioimatta ja sotilaalliset säännöt ovat menneet muiden asioiden edelle. Siviiliväestön mahdollisuudet ovat kaventuneet jatkuvasti viime vuosien aikana, mutta kuitenkaan kukaan yhteispuheenjohtajista ei ole luopunut tästä tehtävästä. Me pyrimme tekemään kaikkemme, jotta konflikti saadaan rauhanomaisesti ratkaistua ja yhteispuheenjohtajat 3. helmikuuta julkaisivat lehdistötiedotteen ja te varmaankin tämän tiedätte. Nyt toteankin, että on painotettava sitä, että siviiliväestölle saadaan vietyä humanitaarista apua, jotta siviiliväestö saadaan evakoitua alueelta ja jotta konfliktin osapuolet saadaan neuvottelemaan keskenään. Ainut ratkaisu on poliittinen ja se on ainut tie tästä tilanteesta pois. Muuten ei voida ratkaista ongelmia tällä kauniilla saarella. Se oli aikanaan paratiisi ja siitä voisi sellainen tulla jälleen. Thank you. Kiitos oikein paljon komission jäsen siitä, että olitte täällä paikalla ja kiitos puheenvuorostanne. Me lopetamme tämän keskustelun. Äänestys tästä asiasta pidetään huomenna. Kerron teille, että istunto jatkuu huomenna torstaina kello tavalliseen kellon aikaan, eli kymmenestä kolmeen lukee täällä. En tiedä, oliko kyseessä kello yhdeksän, mutta vaikuttaa siltä, että ei. Puhemies korjaa siis aamu yhdeksästä kello kolmeen ja sitten kello